interinstitutional agreement we will have to put... Niin, meillä on nyt nämä toimielinten väliset sopimukset. Komissio ei saa aloittaa kokosta. No nyt on vasta kymmenen yli. Me voisimme ehkä odottaa vielä kolme minuuttia, mutta meidän pitäisi kuitenkin nyt tässä päästä alkuun. Meillä on keskustelu valtion varainministerin kanssa Liettuasta Rimantassa Chius. Ja nyt minä pyytäisin, että ministeri pitäisi äh, puheenvuoron ja kertoisi, minkälaisia prioriteetteja Liettuan kaudella on. Madam Chair, uh... Kiitos puheenjohtaja. On hyvä perinne Euroopan toimielimissä, ei pelkästään parlamentissa, vaan myös neuvostossa, että kun jonkin valtion puheenjohtajakausi alkaa, perinteisesti ensimmäiset esitykset alkavat äh, ja pidetään tämän maan, tuon maan omalla kielellä ja tästä syystä pyydän, että laitatte kuulokkeet korvillenne. Aion vaihtaa nyt liettuan kielelle. Gerbama pirmininkiä, Gerbemi komiteto nariai. Hyvät puheenjohtaja, hyvät valikunnan jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri kunnia minulle osallistua tähän kokoukseen, kuten muissakin Euroopan parlamentin kuten muihinkin Euroopan parlamentin kokouksiin, ja esitellä Liettuan puheenjohtajakauden prioriteetit. Tämä valiokunta on sellainen, että sen osalta nämä prioritit liittyvät kohesiopolitiikkaan Liettuan valtiovarainministeri on vastuussa näistä politiikan alueista ja tilanne ei ole kuitenkaan sama kaikissa jäsenvaltioissa. Minä kuitenkin uskon, että tämä pelkästään vahvistaa niiden asioiden merkitystä, jotka liittyvät aluepolitiikkaan eurooppalaisessa agendassa. Ja niistä tulee yhä tärkeämpiä Liettuan puheenjohtajakauden aikana. Tänään haluaisin jakaa ajatuksiani siitä, miten meidän tulisi käsitellä kysymyksiä, jotka ovat meille kaikille yhteisiä tulevien kuukausien ja viikkojen aikana. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Liettua on neuvoston puheenjohtajana, ja me tulemme tekemään parhaamme, jotta johdamme puheenjohtajuutta mahdollisimman vähäisin kustannuksin, mutta kuitenkin tehokkaasti ja niin, että toiminta on tulossuuntautunutta. Me teemme siis parhaamme tulosten aikaansaamiseksi. Kolme tavoitetta, jotka Liettualla ovat, ovat seuraavat. Se, että ollaan uskottavia, kasvavia ja avoimia Euroopassa. Nämä tavoitteet kattavat koko Euroopan unionin agendan. Tästä minä olen täysin vakuuttunut. Kaikilla alueilla, jokaisella ministerillä on omat prioriteettinsa. Valtiovarainministeri ja valtiovarainministerien neuvosto ECOFIN, jota, hän, jota minä johdan, se ensisijaisesti painottaa Euroopan luotettavuutta – rahoitusmarkkinat, investointisektori, niiden täytyy olla luotettavia kautta maailman. Kasvava Eurooppa on kaikille Euroopassa kaikkein tärkein prioriteetti kaikilla alueilla. Ja samoin myöskin on tärkeä avoin Eurooppa. Eilen minä johdin ensimmäistä ECOFIN-neuvoston kokousta ja minulla oli tilaisuus toivottaa tervetulleeksi kaksi maata siihen. Kroatia, josta on tullut 28 jäsen meidän perheessämme ja Latvia. Onnittelin Latviaa siksi, että hyväksyimme välttämättömän lainsäädännön sitä varten, että Latvia liittyy eurovyöhykkeeseen. Minusta nämä kaksi tapahtumaa olivat hyvin symbolisia. Ne osoittavat, että eurovyöhyke on edelleenkin hengissä. Sillä on edessään kaunis tulevaisuus. Eurooppalainen hanke, on sellainen, että sillä on tulevaisuus, ja minä uskon, että sillä on myös paljon sisäistä potentiaalia, jota vielä ei ole käytetty. Meidän täytyy osoittaa kaikki tämä maailmalle ympärillämme. Me pidämme puheenjohtaja kautta aikana, jolloin on runsaasti talouden haasteita, siksi vaaditaan talouden vakauttamista, jotta saadaan aikaan kestävät julkiset taloudet. Jäsenvaltioiden taloutta pitää uudistaa, että voidaan parantaa kilpailukykyä ja vahvistaa Euroopan kilpailukykyä maailmassa. Päätavoitteemme kuitenkin on, että taloudet kasvavat. Agendassamme ovat mukana rahoitusmarkkinat, verotus, muut talouden alat, samoin kuin myöskin lainsäädäntö, joka niihin liittyy, mutta jotta voidaan saavuttaa kasvua, tarvitaan riittäviä välineitä ja kohesiopolitiikka on yksi keskeisiä välineitä tässä mielessä. Salika minun nyt tarttua erityisiin prioriteetteihimme kohesiopolitiikan alueella, ja nyt ollaan puhua englantia. Nyt, Just to nyt vaihdan englannin kielelle puhuakseni muista prioriteeteista yksityiskohtaisemmin nimenomaan ö, puheen, Liettuan puheenjohtajakaudella kohesiopolitiikan alla. Kohesiopolitiikka on kasvuinen työpaikkojen luomisen agendan ytimessä. Se on hyvin tärkeä Euroopalla. Se, se huomattavasti jo vaikuttaa siihen, että alueelliset ja sosiaaliset erot pienenevät Euroopassa, mutta se voi myös osaltaan painottaa, antaa kokonaisuudessaan panoksensa – Eh, taloudellisen kasvuun ei pelkästään yksittäisillä alueilla, joilta puuttuu kasvua, vaan koko Euroopalle. Yhtenäismarkkinat ovat tietysti Euroopan unionin perusta, ja yksi syy siihen, miksi kohesiopolitiikkaa tarvitaan, kun aluepolitiikan kysymyksessä keskustellaan, on, että varmistetaan se, että sisämarkkinat toimivat tehokkaasti. Sisämarkkinoiden, yhteismarkkinoiden tehokkuus on varmistettu silloin, tehtävä on varmistaa se, missä voidaan tuottaa tuotteita ja palveluita ja missä myydä niitä. Joten me siis tarvitsemme kumpaakin puolta tästä ketjusta. Lisäarvo, joka kohesiopolitiikalla on, on myös lisääntynyt useaan otteeseen nykyisinä haastavina aikoina. Joidenkin maiden osalta kohesiopolitiikka on ollut pääväline selviytä talous- ja rahoituskriisistä. Liettua, minun oma maani, ei ole mikään poikkeus. Euroopan rakennerahasto hyvin pitkälti oli täyttämässä aukkoa silloin, kun meitä puuttui julkista rahoitusta. Ja edelleenkin se palvelee tarkoituksia, jotka nousevat esille – siitä tilanteesta, joka oli, kun olimme laman tilanteessa. Liettua ei ole ainoa maa, joka on ollut tässä tilanteessa. Monet maat, ennen kaikkea niiden joukossa, jotka liittyvät Euroopan unionin vuonna 2004 ja sen jälkeen. Rahoitus, rahoituksen saatavuus yrityksille, viennin edistäminen, investointien edistäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja työttömyyden vähentäminen. Nämä ovat tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa kohesiopolitiikan avulla. Tästä syystä me emme voi hyväksyä sitä, että olisi pitkiä viivästyksiä siinä, että pannaan toimeen toimia. Tarkoitan, että hyväksyttäisiin lainsäädäntöä, jotka antoisivat mahdollisuuden saavuttaa nämä tavoitteet. Pitäen mielessä, että ensimmäinen tammikuuta 2014 käynnistyy uusien rahoitusnäkymien jakso. Tämä on siis meidän yhteinen haasteemme, että ilman mitään keskeytyksiä ja viivästyksiä teemme tarvittavat sopeutukset, ja silloin kohesiopolitiikan välineiden järjestelmä olisi sitten ajoissa toimimassa. Joten neuvottelujen päätökseen saaminen ja uuden kohesiopolitiikan asetusten voimaan saaminen on päätavoite Liettuan puheenjohtajakaudella tällä politiikan alueella. Ja tässä ehdottaisin, että me pitäisimme mielessämme nämä jännitteiset ajat. Meidän ei tule keskittyä yksityiskohtiin. Meidän pitää katsoa yhteistä tavoitetta, ja yhteinen tavoite on hyvin selvä. Meidän täytyy vapauttaa yli 300 miljardia euroa rakennetukea yrityksille, työttömille, niille, jotka haluavat parempaa koulutusta, koko kohesiopolitiikkaa varten infrastruktuurin parantamiseksi siellä, missä sitä tarvitaan. Tässä yhteydessä on tärkeää, mainitsisin sen, että me tarvitsemme myös toissijaista lainsäädäntöä, jota ei voida toteuttaa ennen kuin keskustelemme pääasetuksista. Joten aikataulu on todella hyvin tiukka. Eräs pieni kysymys on nykyinen yleinen asetus. Sekin on meidän agendallamme ja aikaa on vähän. Meidän pyrkiä sel- nyt lievittämään talouskriisin vaikutuksia erinäisten jäsenvaltioiden osalta, jotka tarvitsevat apua kaikkein eniten. Joten meidän halukkuutemme Liettuan puheenjohtajavaltion halukkuus saada aikaan sopimus tästä mahdollisimman pikaisesti on meidän tahtomme myös, koska se on kiireellinen asia. Seuraavalla ohjelmakaudella on myös tärkeä rooli. Tämä on myös näkyy siinä mielessä, että me olemme painottaneet EUn makrotaloudellisia, makroalueellisia strategioita agendassa. Meidän tähän liittyy uusi agenda, eh, uusi strategia Itämeren alue. Tämä on uusin sitä ensimmäinen makro, tämä on ensimmäinen makroalueellinen strategia, jonka myöskin Euroopan parlamentti hyväksyi. Komission kertomusten pohjalta puheenjohtajavaltio järjestää keskustelun neuvostossa, jossa pyritään tarkastelemaan edistystä, jota on saavutettu kaikissa makroalueellisissa strategioissa, jotka ovat esillä. Ja tässä erityisesti kiinnitetään huomiota niihin elementteihin, jotka liittyvät näiden strategioiden lisäarvoon. Aika ajoin huomaamme, että äh, lisäarvoon puuttuminen on keskeinen ongelma näissä makroalueellisissa strategioissa. Jälleen kerran tunnustaisin, että makroalueellisten strategioiden alalla äh, parlamentti on hyvin äh, tärkeä eteenpäin vievä voima, joten odotamme mielenkiinnolla mielipiteitä, lausuntoa Euroopan parlamentista ja Euroopan parlamentin panoksia keskusteluun ja parlamentti, ulottuvuus, on olemassa vuorovaikutusta kansallisten parlamenttien kesken, samoin myöskin kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Ja tämä on hyvin tärkeää tällä alueella. Eh, ja minun on ilo ilmoittaa, että 11. ja 12 eh, marraskuuta Vilnassa pidetään neljäs vuotuinen foorumi, joka koskee Itämeren alueen uutta eh, strategiaa. Tämä on meille hyvin tärkeä tilaisuus keskustella yhteisistä asioista. Kutsumme sydämellisesti rouva puheenjohtajan ja kollega, kuka haluaakin osallistua tähän kokoukseen, jossa keskustelemme pelkästään tästä arvo, lisäarvosta, mikä on hyvin tärkeä kysymys. Toinen tärkeä kysymys, joka Tapahtuma, joka pidetään myös marraskuussa, on ministerien epävirallinen, kokous. Ministerien, jotka ovat vastuussa kohesiopolitiikassa, pidetään 26. marraskuuta. Uskoakseni siitä tulee tilaisuus vetää yhteen tuloksia uuden ohjelmakauden valmistelusta, mutta tuo epävirallinen kokous voisi minusta myös olla hyvä paikka – käydä hedelmällisiä keskusteluja Euroopan parlamentin jäsenen kanssa, joten rouva puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, kutsun teidät sydämellisesti myös osallistumaan tähän äh, tärkeään kokoukseen. On erityisen tärkeää, tämä on minun viimeinen kommentti, on erityisen tärkeää tunnustaa ne ponnistukset ja työ, jota edelliset puheenjohtajakaudet ovat toteuttaneet – me haluamme osoittaa jatkuvuutta omassa työssämme. Olemme erittäin kiitollisia Irlannille puheenjohtajavaltiona, samoin myös sitä ennen olleille puheenjohtajavaltioille, jotka olivat mukana valmistelemassa uutta ohjelmajaksoa. Mutta olemme myös erityisen kiitollisia Euroopan parlamentille ja erityisesti aluekehitysvaliokunnalle. Esittelijät ja tietysti puheenjohtaja teidän henkilökohtaiset ponnistelunne tässä mielessä ovat kiitoksen arvoinen. Haluan vakuuttaa teille, että tehokas yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on minun henkilökohtainen prioriteettini, ei pelkästään tämän valiokunnan kanssa, vaan myös muiden valiokunnan kanssa, joiden valtioiden kanssa, joiden kanssa on olemaan tekemisissä. Minä henkilökohtaisesti on vastuun siitä, että tämä yhteistyö sujuu sujuvasti koska minä ja minun joukkueeni me ymmärrämme, mikä on Euroopan parlamentin kasvava merkitys. Se heijastelee sitä, miten Euroopan, Euroopan unioni kokonaisuudessaan kasvaa. Me olemme lähestymässä Euroopan parlamentin vaaleja ensi vuonna. Toivon kuitenkin, että vaalitaistelu ei tule olemaan este, vaan antaa lisäkimmokkeen hyvin hedelmälliselle yhteistyölle. Virkamieheni, minun joukkueeni, on jo ottanut hoitaakseen neuvottelut irlantilaisilta kollegoilta. Kolmikantaneuvottelut ovat käynnistyneet. Ne alkoivat juuri nyt heinäkuussa. Ja aluepolitiikan alueella on sarja kolmikantaneuvotteluja alkamassa jo huomenna. Ja me jo suunnittelemme tiukkaa aikataulua syksy, syyskuulle ja uskon, että me voimme järjestää tapaamisia teknisen henkilöstön kanssa jo elokuussa teknisistä kysymyksistä, ja olemme jo nyt valmiita ottamaan askelia eteenpäin, joten odotan mielenkiinnolla sitä, miten jatkamme yhteisiä ponnisteluja ja pyrimme näin palvelemaan eurooppalaisia ihmisiä. Haluan kiittää teitä vielä kerran, rouva puheenjohtaja ja hyvät kollegat, hyvät parlamentin jäsenet, tästä tilaisuudesta tänään kertoa teille näkemyksistäni. Olen ilolla valmis kuuntelemaan teidän näkemyksenne aluepolitiikan kysymyksistä, sillä puheenjohtajuudenhan pitäisi tuoda myös jotain uutta mukaan keskusteluihin, joita käydään. Ja me pyrimme olemaan myöskin rehellisiä välittäjiä kompromissien tekijöitä, mutta siitä huolimatta on hyvin tärkeää, että on suhdeverkosto, että on hyvää yhteistyötä kaikkien asianosaisten kanssa, sekä ministerien, joilla on hyvät henkilökohtaiset suhteet eh, eri valtiovarainministereihin, eh, sanoisin, meillä on myöskin hyvät suhteet kaikkiin hallituksiin jäsenvaltioissa, mutta mm, haluamme, että meillä on myöskin hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin ja sen eri valiokuntiin. Odotan siis mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä, odotan mielenkiinnolla teidän näkemyksienne kuulemista, teidän kantojenne kuulemista. Ne voisivat tehokkaasti parantaa yhteistyötämme. Kiitos. Minister, very much. Kiitos ministeri tästä esityksestänne. Ja tämä oli todellakin rohkaisevaa, kun ajattelen, minkälainen sitoutuminen teillä on ja minkälaiset suunnitelmat niin tässä puheenjohtajakausi tulee olemaan myönteinen, kun tavoitamme näitä eh, tavoitteita ja kasvua. No nyt haluaisin käynnistää keskustelun koordinaattoreiden eh, eh, kanssa, eli Lambert van Nistelrooy ensin. E Ihan lyhyt puheenvuoro EPPn puolelta. Haluan aluksi kiittää teitä siitä, että olette tullut tänne kertomaan kantojanne. Niin me, meillä on suuret odotukset yhteistyömme suhteen ja juuri tänä aamuna äänestimme asioista jo eh, tuloksista eh, edellisellä eh, puheenjohtajakaudella ja myöskin monista komission edistämistä asioista olemme positiivisia. Me tarvitsemme yhteistyöasennetta, monia asioita täytyy vielä saada sovittua ja myöskin monivuotiseen rahoituskehykseen täytyy vielä hienosäätää monia asioita. Ja nämä ovat kaikki meidän käsissämme. Nämä ovat vaikeita asioita. Mainitsitte markkinoiden edullisuuden ja monia muitakin rahoitukseen liittyviä asioita. Olemme näistä asio- monista asioista samaa mieltä. Haluan ottaa esille yhden asian erityisesti, 26. marraskuuta on epävirallinen ministerikonferenssi. Jos minulta kysyttäisiin, mitä minä haluaisin siellä nähtävän, niin jos halutaan edistää kehitystä, on tämmöinen Horizon 2020 ohjelma olemassa ja meidän pitäisi tarkistaa kohesiopolitiikkaa. Olemme sopineet erilaisista lähestymistavoista, yhteisistä puitteista ja yksityiskohtaisista kehittämishankkeista. Jos sitten ajatellaan temaattista keskittymistä, erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, siellä panostetaan paljon sellaisia alueita ja jäsenvaltioita, jotka voivat valita, voivat yhdistää koulutusta ja hyödyntää paremmin resursseja ja yhdistää yrittäjyyttä ja julkista puolta. Juuri siellä täytyy jotain tapahtua. Ei välttämättä julkisella puolella pelkästään. Julkinen puoli on tietysti politiikan teon kannalta tärkeä puoli. Mutta monissa muissa maissa pitäisi panostaa yksityisen puoleen. Eli ei pitäisi vain keskustella, eli me tulemme kyllä sinne paikalle kutsusta, mutta ei pitäisi vain puhua täällä meidän kesken, eli me, jotka olemme jo tässä kohesiopolitiikassa mukana, vaan pitäisi järjestää ministerikonferensseja niiden kanssa, jotka juuri keskittyvät tutkimukseen ja jotka luovat työpaikkoja ja innovaatiota – Meillä on nämä pilarit, joiden puitteissa me työskentelemme, pitää päästä niistä ulos. Täällä parlamentissa usein valitetaan sitä, että niin paljon, niin vähän resursseja on tutkimukseen. Kyllä meillä on resursseja, mutta ne täytyy käyttää järkevämmin. No yhteisistä strategiapuitteista, näin tekstistänne, että on olemassa integroidumpi lähestymistapa. Ajatteko todellakin tehdä jotain uutta vai jatkatteko vain aikaisemmin poljettua polkua? Kiitos. Kiitoksia. Keräämmekö nyt useampia kysymyksiä vai haluatteko vastata jokaiseen? Ehkä voisimme kerätä näitä kysymyksiä se kanssa sosialistista. Kiitos Danuta. Herra ministeri, olen erittäin iloinen, minä olen täällä. Olen erittäin iloinen siitä, että on mahdollista näin mielenkiintoista ajatusten vaihtoa eh, käydä tulevasta puheenjohtajakaudesta. Minä sanoisin varovaisen optimistisesti, että ensimmäiset kolmikantaneuvottelut Liettuan puheenjohtajakaudella ovat eh, olleet tällä tavalla virkistävän dynaamisia ja voidaan sanoa, että niissä on jo tapahtunut tiettyä menestystä. Haluan olla avoin. Tämä on nyt neljäs puheenjohtajakausi, jonka minä koen esittelijänä tässä yleisessä asetuksessa. Eivätkä kaikki puheenjohtajakaudet ole olleet näin joustavia ja avoimia eh, tullessaan kolmikantaneuvottoihin kuin te. Minä pidän äh, tässä myös sitä faktaa taustalla, että itse asiassa neuvottelen ensimmäistä kertaa sekajoukkueen kanssa, nimittäin joukkueen kanssa, jossa puheenjohtaja äh, valtion taholta on mukana enemmän asiantuntija naisia kuin aiemmissa puheenjohtaja valtioiden joukkueessa, mikä voi olla hyvä merkki siitä, että tällaiset sekajoukkueet saattavat olla todellakin hyviä. Mekin olemme sekajoukkue. Mitä me parlamenttina kuitenkin jo Tanskan puheenjohtajakaudelta lähtien olemme tehneet toistuvasti selväksi, ja syyskuussahan tämä tullaan sitten näkemään, onko tämä toimivaa. Olemme tehneet selväksi, että kaikissa neuvotteluissa, joita puheenjohtajavaltio käy parlamentin kanssa monivuotisesta rahoituskehyksestä, 80 prosenttia neuvotteluista ovat olleet asioita, jotka liittyvät välittömästi kohesiopolitiikkaan, eivätkä tästä syystä itse asiassa kuuluneet menettelyyn, joka koskee monista rahoituskehystä, vaan yhteispäätösmenettelyyn, jossa parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä. Ja se, mitä nyt vielä on jäljellä, nämä kuuluisat 5 prosenttia, joita vielä ei ole voitu äänestää, tässä yleisessä asetuksessa, kuten Lambert jo sanoi, ovat asioita, jotka liittyvät makrohdellisuuteen, suoritusvaraus, ennakkorahoitus, yhteisrahoitus, jotka nämä naiset ja herrat, hallitusten päämiehet, helmikuussa uskoivat päättäneensä mutta jotka kuuluvat yhteispäätösmenettelyn piiriin. Ja voin hyvinkin kuvitella, etteivät ehkä välttämättä toivoneet, että te ette ehkä välttämättä toivoneet, että puheenjohtajakaudellanne te joutui sitten johtamaan kompromisseihin jäsenvaltioiden päämiehiä. Ja toivonkin kovasti, että tämä nyt yhdessä tulee onnistumaan. Luonnollisesti kysymys on haasteesta jäsenvaltiolle, joka on ensimmäistä kertaa puheenjohtajana. Ja ei myöskään kuulu kaikkein suurimpiin jäsenvaltioihin Euroopan unionissa, joten tämä on varmastikin hyvin erityinen haaste erityisesti siinä mielessä, että pitää löytää ratkaisuja, mutta uskon, että 500 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista ovat iloisia, jos tämä saadaan yhdessä aikaiseksi. Ajattelenkin, että on todella tärkeää, että syyskuussa päästään kompromisseihin. Muuten nimittäin näiden uusien ja ainoiden investointimahdollisuuksien, joita Euroopan unionilla on omilla varoillaan ensi vuoden tammikuussa, ei ole mahdollista. Jos me saamme tämän yhdessä aikaiseksi, uskoakseni se on myös kampanjalle, ajatellen myös parlamentin vaaleja, ja joka myöhemmin sitten myös komission uudelleen nimittämistä ajatellen, hyvä merkki. Jos meidän todella onnistuu tämä politiikka yhdessä saada vietyä menestyksekkääseen tulokseen. Ja tämä ei ole mikään kysymys, vaan toivomus, että me saisimme tämän yhdessä aikaan. Ja toivon, että tässä me yhdessä syyskuussa pääsemme hyviin tuloksiin. Thank you. I don't know if for... no, en tiedä sitten, onko liberaaleilta joku täällä pyytämässä puheenvuoro. Entäs ECR? Ole hyvä. hyvä puheenjohtaja, hyvä ministeri. Minä haluan myös toivottaa teidät tervetulleeksi tänne. Minä olen hyvin iloinen, että me voimme tällä tavalla vaihtaa näkemyksiämme heti näin alkumatkasta ja voimme kertoa toinen toisillemme ajatuksistamme. Minä tulen Tsekin tasavallasta ja olen jo elänyt puheenjohtajakauden ja on, on todella mahtava mahdollisuus tämä, kun voimme osallistua tulevaisuuden muotoilun. Aivan kuten Konstantse sanoi, mekin myös tätä sekatiimiä kannatamme, koska tällaisessa sekatiimissä on, on tämä yhteistyö parempaa. Maat, jotka ovat liittyneet unioniin myöhemmin, niin tämä kompromissi, joka syksyllä tehtiin, on erityisen tärkeä. Nyt on tulossa vaalit, emmekä ymmärrä, miten voisimme puolustaa kansalaisille prioriteettejamme, jos ei meillä olisi niitä määriteltyinä. Minun mielestäni olisi eri, erinomaista jos olisi yhteyksiä teidän ja Tsekin viranomaisten välillä, jotta näistä asioista voitaisiin kommunikoida. Minulle erittäin tärkeää on eh, se, minä olin siis pormestari suuressa kaupungissa ja kokemukseni mukaan ja kollegojeni mukaan Euroopan unionin talouskehitys jatkossa riippuu erityisesti siitä, kuinka houkuttelevia suuret kaupunkimme ovat ja kuinka suuria metropolimme ovat. Minä toivon, että tätä, tämäkin politiikka tulisi teille prioriteeteiksi. Sitten seuraava. Merci, Kiitos, Rova. Ja kiitoksia ministerille, että hän on tullut tänne joukkoomme. Ja me tietenkin toivotamme teille kaikkea mahdollista hyvää tähän puheenjohtajakaudellenne. Nyt on vähän tällainen sarana kohta eh, menossa, koska tässä on jo vuoden kestäneet neuvottelut, ne ovat olleet eh, käynnissä ja nyt se pitäisi saada päätökseen. Parlamentilla on omat näkemyksensä ja me olemme monien puheenjohtajakausien edustajien kanssa tätä käsitelleet ja nyt on todellakin tärkeää saada aluepolitiikka eh, sellaiseksi, jota Euroopan unioni tarvitsee nykyisin ja meidän täytyy vastuullisesti toimia budjettikysymyksissä. Te tiedätte, että eh, suurimpia toiveita, joita parlamentilla on kohesiopolitiikalta, niin niiden toiveiden joukossa oli eh, tämä alueellinen yhteistyö. 7 prosenttia kohesiovaroista tulisi kohdistaa siihen. Ja mm, komissiolta on tullut eh, tähän liittyen positiivista viestiä ja, mutta kuitenkin viime aikoina on hyvinkin negatiivista tietoa tullut. Tämä alueellinen yhteistyö on tärkeä, mutta sille on kuitenkin hyvin vähän budjettivaroja. Tämä saattaa haitata yhteistyötä. Ja te itse sanoitte, että ne menettelytavat, joita tähän on kehitetty viime aikoina, Ennen kaikkea esimerkiksi Itämeren alueen alueet ovat tässä mukana. Ja e, tässä ei ole kuitenkaan kysymys prosessista, joka olisi vain Itämeren ympärille, vaan että se koskisi koko Eurooppaa, jotta saisimme tätä yhteistyötä kehitettyä. Te olette kertonut, että te olette kiinnostuneita tästä yhteistyöstä ja nyt on olemassa aloite, jossa, tai pitäisi olla aloite, jossa tämä nyt sitten kävisi ilmi. Tätä tarkoitusta varten ehkä tarvitaan neuvostoon vaikuttamista. Alueellinen yhteistyö pitäisi olla sillä sijalla, paremmalla sijalla ja siihen pitäisi sitten saada tällainen joustava väline käyttöön, joka myös liittyisi budjettiin. Ja meidän pitäisi saada tämän jouston eh, taakse myös eh, rahaa. Tästä keskusteltiin helmikuussa ja, ja se ei ole vielä valmista, mutta ehkä voitte siihen myötä vaikuttaa. Also, äh, Constanza, ich möchte antworten Kontsa. Konstantsa, haluaisin ensinnäkin vastata teille. Minäkin olen iloinen siitä, että meillä on tällainen sekoitettu joukkue. Uns, weil wir haben... Tämä on hyvin tärkeää, koska meillä on paljon asiantuntijoita valtiovarainministeriössä, mutta myös muissa ministeriöissä, jotka siis ovat naisia, naisia, joilla on hyvä koulutus, siis hyvä koulutus. Niin. No, valitettavasti Saksa ei ole kuitenkaan se kieli, jota me käytämme, kun me puhumme näistä asioista, joten tästä syystä siirryn Englantiin ja voin sitten selittää hiukan omia näkemykseni niistä hyvin tärkeistä kysymyksistä, jotka täällä on otettu esille. Tietysti olen erittäin kiitollinen kaikille kollegoille, jotka ovat esitelleet kysymyksiä. Olen kiitollinen tuesta puheenjohtajakaudellemme. Minun on hyvä kuulla, että meidät nähdään tehokkaana jo nyt, vaikka vain muutaman päivän heinäkuussa olemme toimineet tässä roolissa. Tietysti ei aina ole totta se, että puheenjohtajakausi tai puheenjohtajavaltio voi itse vaikuttaa asiaan. Vaikutusvaltaan neuvostossa ei sinänsä pysty harjoittamaan. Puheenjohtajavaltio, sen täytyy olla kompromissien rakentaja. Kuitenkin minä ja joukkueeni, kaikki jotka ovat mukana tässä joukkueessa, ymmärtävät täysin, mikä merkitys on eri kohesiopolitiikan kysymyksillä ja alueellisella yhteistyöllä, ja me teemme parhaamme löytääksemme parhaat väylät eteenpäin. Tietysti on tavoitteemme, kuten jo mainitsin avauspuheenvuorossani, saavuttaa kaikki kompromissit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Paras mahdollinen no, saavutettava aika on siis syyskuu. Olemme puhuneet tästä, kuulleet silloin, kun tulimme tähän kokoukseen, että te olitte valiokunnassa äänestäneet hyvin monista tärkeistä kysymyksistä ja että äänestystulos oli myönteinen, mikä on hyvä uutinen meidän joukkueellemme. Se on meille rohkaisevaa. Joten tämä on todellinen mahdollisuus saada kaikki tehtyä niin, että asioiden käsittely ei venyisi marraskuulle, jolloin meillä olisi sitten todella tiukka tilanne. Haluan kiittää Olsihia hyvistä toivotuksista, toiveista olla virkamies joukossamme. Haluaisin vakuuttaa teille, että meillä olisi lähes täydelliset suhteet kaikkiin hallituksiin kaikissa 80, 88 jäsenvaltiossa, mukaan minun oma jäsenvaltioni siis. ekofinissa olemme kuin yksi suuri perhe. Totta kai kohesiopolitiikka on asia, joka aina ei ole valtiovarainministerien vastuulla, mutta valtiovarainministerit ovat hyvin tärkeitä toimijoita kohesiopolitiikan alueella. Voin kertoa teille salaisuuden, että yhdessä Ekofinin kokouksista me aiomme käydä keskustelun kohesiopolitiikasta. Komission jäsen Johannes Hahn ehdotti tätä. Minusta se oli hyvä ajatus. Ja tulemme nyt katsomaan, miten keskustelu saadaan järjestettyä. En pysty vielä mainitsemaan, mikä on täsmälleen päivä, jolloin keskustelu käydään, missä muodossa se käydään, mutta uskoakseni on hyväksi ECOFIN-neuvostolle kuulla uutiset tästä osasta Euroopan politiikkaa. Nyt sitten kuitenkin tärkeimpiä kysymyksiä minun mielestäni, joita Lambert otti esille. Olen yhtä mieltä täysin sinun kanssasi siitä, että kohesiopolitiikan välineet tarvitsevat uudistumista. Tämä näiden politiikavälineiden uudistaminen on monilla eri tasoilla tapahtuvaa. On asioita, jotka voitaisiin integroida yhteen niin, että saataisiin aikaan enemmän synergiaa, synergiavaikutuksia. On ajatuksia, jotka liittyvät siihen, että siirryttäisiin apurahajärjestelmästä rahoitusvälineisiin. Minusta nämä ajatukset ovat hyvin mielenkiintoisia ajatellen tulevaisuutta. Minun maassani esimerkiksi, ja tiedän, että Itämeren alueella, koska me tapaamme hiukan useammin, me alueen ministerit useammin kuin muiden maiden ministerien kanssa, me keskustelemme näistä asioista. Ja on tärkeää, että että on perustavanlaatuinen muutos tulevissa rahoitusnäkymissä yksinkertaisista apurahoista, jotka eivät koskaan voi olla todella tehokkaita. Sen sijaan, että pyritään tällaiseen yhdistelmään, jossa ovat apurahat ja muut välineet, muut resurssit. Meillä on hyvä yhteistyö Euroopan investointimankin kanssa, joka on yksi tehokkaimpia, voimakkaampia välineitä, joita Euroopan unionilla on. Ehkä te kaikki tiedätte äskettäisestä kertomuksesta, jonka komissio teki Euroopan investointipankista ja josta valtioiden päämiesten kokouksessa keskusteltiin, mutta myös Ecofinissa. Me kävimme asian, asiasta keskustelun juuri eilen minun puheenjohtajuudellani, minun johdollani, ja me päätimme, että Ecofinin talous- ja rahasian komitea tulee katsomaan sitä, miten nämä asiat, esitykset voitaisiin parhaiten panna toimeen, panna käytäntöön, mutta voisin sanoa, että Liettuassa meillä on ajatus siitä, että yhdistelmä, jossa ovat rakennerahastoit ja niistä tuleva tuki sekä julkiset rahat kautta Euroopan, siis ei pelkästään Euroopan investointipankki, vaan myöskin eräät muut kehityspankit, jotka toimivat Euroopan alueella – myöskin Pohjoismainen neuvost- investointipankki, joka on yksi päätoimija tällä alueella, Pohjoismaiden ja Itämeren alueella. Ja sen lisäksi yksityinen rahoitus, joka on myös hyvin tärkeää. Tällainen yksityisen ja julkisen tahon kumppanuus on myös yksi asia, jota nyt hyvin tarkkaan tutkitaan. Olemme ymmärtäneet välittömästi, että kaikki virheet, joita tehdään, voivat tulla kalliiksi. Olemme hiukan hitaita, mutta kuitenkin päättäväisiä. Lupaan siis teille, että nämä kes- kysymykset ovat keskustelun kohteena epävirallisessa kokouksessa, joka pidetään Vilnassa. Kohesiopolitiikasta se tulemaan yksi monista aiheista, koska kysymys on kohesiopolitiikan huomisesta. Meidän täytyy muuttaa asennettamme. Me emme saa kohdella Euroopan unionin budjettia kuin äh, jonkinlaisena varastona, josta voidaan vain ottaa lusikkoittain tietyn prosenttimäärin rahaa ulos. On olemassa välineitä, ne on jo keksitty. On välineitä, jolla rahat saadaan toimimaan ei vain kerran, vaan kaksi tai useampia kertoja. Samalla voidaan käyttää. Sitten nämä kokonaisvarat tulevat vähenemään, on tiedossa, ja ne tulevat vähenemään tulevina vuosina, ainakin seitsemän vuoden ajan. Joten nämä ovat siis minun vastaukseni. Odotan mielenkiinnolla lisää kysymyksiä. Jan Olbricht. Kiitoksia, Jan Olbricht. Kiitoksia, ministeri. Toivotan kaikkea menestystä puheenjohtajakaudelle. Me odotamme työtäne innolla. Minä tulen Puolasta. Puola on aika iso maa, jos ajatellaan näitä varoja. Minulla on hyvin konkreettisia kysymyksiä. Yksi on poliittinen kysymys. Mainitsitte, että meidän pitäisi toimia mahdollisimman nopeasti, mutta meidän päätelmiemme eh, perusteella tarvitsemme ensin poliittisen päätöksen yhteispäätösmenettelyllä sitten. Meillä on sopimus monivuotisesta rahoituskehyksestä, sitten äänestämme eh, kohesiopolitiikan yleisestä asetuksesta, joka edellyttää sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Jos voisin nyt sitten tänään kysyä, mikä on teidän suunnitelmanne koska aiotte lähettää tekstin monivuotisesta rahoituskehyksestä parlamentin hyväksyttäväksi? Mahdollisimman nopeasti on tietysti yksi vastaus, mutta mikä on teidän suunnitelmanne? Syyskuussa, lokakuussa, marraskuussa. Sehän vaikuttaa neuvotteluihin yhteispäätösmenettelystä. Jos mitään ei ole suunniteltu tarkkaan päivän mukaan, niin kaikki riippuu juuri siitä. Jos järjestetään marraskuussa epävirallinen ministerikokous, niin onko se ennen lopullisen asetuksen äänestystä vai sen jälkeen. Jos on sitä ennen, niin silloin käsitellään sisältöä. Jos on sen jälkeen, niin käsitellään täytäntöönpanoa. Tämä on toinen yksi elementti. Sitten toinen asia. Jos ymmärsin oikein, mainitsitte puheessanne, että olemme vielä 2007-2013 kaudella, vaan emmekä vielä siis keskustele 2014-2020 kaudesta. No sitten esille tulee tämä Romanian ja Slovakian kuuluisa ongelma. Tämä ei ehkä ole ainoa ongelma, joka tulee esille. Ja teidän puheenjohtajakaudellanne, onko tulossa, tai siis täytyy tehdä vielä tärkeitä päätöksiä koskien 2007-2013 kautta. Ja haluaisimme tietää vähän, mitä asioita tänne valiokuntaan on nyt tulossa käsittelyyn. Nyt olemme keskustelleet vuoteen 2020 saakka ulottuvasta kaudesta. Mutta ehkä meidän pitäisi sitten kohesiopolitiikkaan politiikkaan lähestyä eri näkökulmasta, sillä kyse on kahdesta erilaisesta kaudesta, kaudesta. Meidän pitäisi mahdollisimman pian tietää, mitä me voimme teidän puheenjohtajakautena aikana odottaa tänne. Kiitos. Uh, thank you, Madam Chair, and uh, welcome. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ja kiitokset ministerille, että hän tuli tänne. Olen Irlannin, Irlannista. No aluksikin mielestäni nyt voidaan juhlia Euroopassa nyt kun teidän maanne ottaa puheenjohtajakauden vastaan, kohesio on hyvällä mallilla, Latvia on tulossa euroon mukaan, eli Eurooppa voi nyt juhlia, vaikka näitä euroskeptisiä tuolla ulkona onkin aika paljon. En tiedä, mitä muualla ajatellaan näistä edistysaskeleista, mutta me voimme ainakin juhlia. Aamulla äh, ministerinne toisessa valiokunnassa myöskin kertoi teidän tavoitteistanne. Joskus äh, tuntuu siltä, että olemme ehkä liian vaativia, odotamme liikaa puheenjohtajakausilta, erityisesti kun puheenjohtajavaltiona on pieni maa, kuten teidän maanne, joka vielä ensimmäistä kertaa toimii puheenjohtajana. Toisaalta kuitenkin, kuten jo aikaisemmin mainittiin, me olemme täällä auttamassa. Varsinkin kun asetamme näitä odotuksia, Ja kun puheenjohtajakausi on vuoden loppupuolella, niin se on tietysti hakalampaa, koska tässä on kesäloma ja sitten vielä joulukin tulossa ja käytännössä neljä ja puoli kuukautta aikaa on tehdä todellista työtä. Vaikeita päätöksiä on tehtävänä. Kollegani mainitsikin näitä yhteisrahoitus, markkinoiden ehdollisuus, monivuotinen rahoituskehys. Nämä ovat niitä esimerkkejä vaikeista asioista. Toivon, että saatte mahdollisimman paljon päätöksiä tehtyä. Jos ette onnistu tässä niin sitten päätökset siirtyvät ensi vuoteen, joka on sitten vielä vaalivuosi, ja tämä tietysti herpaannuttaa keskittymistä näihin tärkeisiin asioihin. Olette siis puheenjohtajana erittäin tärkeänä aikakautena. Mitä sitten tulee puheenjohtaja Troikkaan? Onko jonkinlaisia päällekkäisiä asioita mm, koskien – tukitoimia, esimerkiksi asiantuntijoita. Auttavatko aikaisemman puheenjohtajakauden asiantuntijat myös teitä työssänne? Tämä on yksi tärkeä asia. Minä luotan kyllä siihen, että teette oikein hyvää työtä. Kuten Konstans mainitsi, nämä ammattitaitoiset asiantuntijanaiset, ehkä ne, he ovat se teidän menestyksenne avain puheenjohtajakaudella. Ehkä näitä naisia juuri tarvitaan tulosten aikaansaamiseksi, tarvitsemme tulosten aikaansaamiseksi. Kiitokset vielä siitä, että olette tullut paikalle. Ja nyt vielä jatkuvuudesta sen verran, onko sitä tulossa, mutta olipa sitä tai ei, niin varmasti teette hyvää työtä. Kiitos. Terin Brassos. Herra Imbrassis seuraavana. Oh. oh, oh Dėkui, pirmikė. Geras ministeri, Hyvä ministeri, olen iloinen, että olette täällä edustamassa Liettua. Ja minä toivon, että teillä on energiaa koko tälle puolivuotiskaudelle, joka on edessänne. Kuitenkin te mainitsette tämän lisäarvon parin kertaan puheessanne ja tiedämme, me tiedämme kuinka hyvin Liettua toimii. Me tiedämme, miten työttömyys ja nuorisotyöttömyys ja sitten maastamuutto kohtelevat Liettua. Joskus me käytämme rahaa, joka on tarkoitettu kasvuun, niin joskus ne rahat investoidaan katuihin ja jalkakäyttäviin, joissa on vain vähän kulkijoita. Miten voisimme toimia sillä tavalla, että raha kohdennettaisiin näihin lisäarvon kohteisiin mahdollisimman pikaisesti? Tästä me puhumme hyvin usein, niin usein kuitenkaan mitään ei tapahdu ja valitaan tällaiset hankkeet, jotka ovat helpoimpia toteuttaa, mutta välttämättä niissä ei ole lisäarvoa riittävästi. Haluaisin... Maria Irigoyen. Maria Irigoyen. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kiitos myös teille. Olen täällä, täällä edessä. Pidän äh, kiitoksen siitä esityksestä, jonka pidit ovat suuret linjat, jossa esittelitte puheenjohtajakauden päälinjat. Onneksi on välttämässä sysäys eurooppalaisen verissä tulossa sellaista maasta kuin teidän maanne, Liettua. Haluaisin, jos mahdollista, koska huomioon on kiinnittänyt se, että kun te totesitte, että halutaan uudistaa kaikkia makroalueellisia strategioita, koska saattaa olla, että jostakin puuttuu lisäarvoa. On tärkeää katsoa, mikä on ydinpiste, mutta jos me katsomme, mikä on ollut makroalueellisten strategioiden sisältö. Yksi suuri menestys kohesiopolitiikassa on ollut se, eh, ja haluaisin levittää tätä tietoa, ovat olleet nämä. Ja toisaalta myöskin haluaisin sanoa, että menestyksekäs eh, puheenjohtajakausi puheenjohtajuudessa neuvostossa minä haluan teille toivottaa tällaista menestyksekästä jaksoa. So, uh... Niin, Kiitoksia teille kaikille näistä kysymyksistä. Niitä oli monia, mutta ennen kuin ryhdyn vastaamaan yksittäisiin kysymyksiin, niin Shan haluaisin sanoa sinulle, että ei voisi olla parempaa yhteistyötä kuin mitä meillä on ollut Irlannin kanssa puheenjohtajakaudella. Me olemme hyvin kiitollisia näistä henkilökohtaisista kontakteista, joita meillä on ollut. Voimme jakaa kokemuksia ja me olemme myöskin saaneet vahvistuksen irlantilaisilta, että vaikka kausi on ohi, niin Irlanti on edelleen valmis auttamaan meitä kaikissa kysymyksissä, joissa tarvitsemme apua. Meillä on mies ministeriössämme, joka työskenteli Irlannille, ja hän palasi ministeriöön nyt kokemuksineen auttamaan meitä, ja hän onkin hyvin tarpeellinen. Erityisesti pienille maille tämä on tärkeää. Irlantikin on pieni maa, mutta tämä on meidän ensimmäinen puheenjohtajakautemme, ja teillähän oli jo seitsemäs. Ministeri Nulanin kanssa ja hänen kollegoidensa kanssa me keskusteltiin, keskustelimme tästä ja, ja juuri siitä, että mitä pitkä kokemus on verrattuna lyhyeen kokemukseen. Mutta totesimme, että ei sillä ole mitään merkitystä, kuinka monta kautta on takana, sillä Euroopan unioni muuttuu nopeammin kuin ikinä odottaisi. Mielestäni Euroopan unioni on nyt läpikäymässä hyvin suuria muutoksia ja hyvin nopeasti. Ehkä ei niinkään tämän valiokunnan asioissa, mutta erityisesti ECOFIN neuvostossa, jossa olen puheenjohtajana, niin siellä näkyy erittäin selvästi se, kuinka vaikeita asiat ovat, kuten pankkiunionia ja se vaihtuu suorastaan yön aikana. Ja mitä tulee sitten skeptismiin, äh, kun saimme vasta myrkkyä, niin me, me todellakin käänsimme kurssia, me todellakin 180 astetta. Joten on hyvin tärkeää, että meillä on tämä jatkuvuus. Minä aloitin eh, omat työni tammikuun, eh, tammikuussa, kun minä vaalien jälkeen joulukuussa tähän virkaan sain nimityksen. Ja minä olen eh, hyvin, minulla on hyvin laajat kontaktit moniin kollegoihin, mutta myös hyvin laajat kontaktit Euroopan parlamenttiin. Tämä on hyvin tärkeää ja iloitsen jo etukäteen tulevista töistä ja sitten me annamme nämä asiat eteenpäin Kreikalle. On tietenkin niin, että ihmiset ovat aina hyvin vaativia ja resurssit ovat rajalliset. Siksi minä toivonkin, että te muistaisitte, että olette, tässä on vaalit tulossa ja resurssit ovat mitkä ovat. Tässä voisi olla hyvä e, tilaisuus nyt sille, että ettei mitään kovin suuria ponnistuksia vaativiin hankkeisiin ryhdyttäisiin ennen kuin sopimukset ovat syntyneet. Ja siis kaikkiin asioihin liittyy myönteisiä ja negatiivisia asioita. Sitten näihin eh, kysymyksiin. Nyt puhun taas äidinkieltäni. Ottapakaapas luurit päähän. Ja Joosas, sinä kysyt tällaisen hyvin perustavanlaatuisen kysymyksen. Minä yritin eh, vastata kysymykseen jo alkupuheenvuorossani, mutta nyt vastaan joihinkin kysymyksiisi. Tietenkin meillä on rajallisesti resursseja kansallisesti ja Euroopan tasolla, ja siksi meidän täytyykin löytää parhaat mahdolliset keinot käyttää rahat tehokkaimmalla tavalla. Mielestäni meillä on jo hyvä työkalupakki tähän. Meillä on Euroopan lainsäädäntöä, joka määrittelee hyvin tarkkaan sen, kuinka EU-tukea on tarkoitus käyttää. Myöskin neuvotteluissa parlamentin kanssa me käymme läpi uusia tapoja, kun käsittelemme uusia asetuksia ja monivuotinen rahoituskehys on sellainen, joka antaa vielä lisää työkaluja. Tämä kohesiopolitiikan konferenssi, johon minä teidät henkilökohtaisesti kutsun, on tilaisuus, jossa voimme saada tuloksia, katsoa minkälaisia tuloksia on syntynyt sekä yleisellä tasolla ja sitten voimme vielä arvioida kaikkien jäsenvaltioiden omaa kokemusta. Tällä tavalla pääsemme eteenpäin. Jan, hyvin konkreettinen kysymys ja siitä syystä haluan olla hyvin tarkka vastauksessani. On tietenkin niin, että kun me katsomme ja odottelemme näitä poliittisia sopimuksia, niin ei ole hyvää käytäntöä se, että annetaan aika määrä poliittiselle sopimukselle. Meillä on ensimmäinen tammikuuta 2014. Se on yksi määräpäivä. Ja se on se päivämäärä, jolloin ihmiset päättävät. Ne ihmiset, jotka valitsivat teidät ja minut. He päättävät siitä, että onko Euroopan unioni suoriutunut tehtävästään vai ei. Hyvin vakava kysymys. Haluammeko osoittaa, että Eurooppa on hengissä? Sehän on hengissä. Meidän täytyy, meidän täytyy kuitenkin ponnistella, jotta me saamme sopimuksen. Tämä vaatii meiltä sitä, että me panemme sivuun omaa tahtoamme, ajatuksiamme, kunnianhimoisia tavoitteitamme, mitä tahansa tämän tyyppistä, jotta me saisimme sopimuksen syntymään nyt ja tässä. Hyvin rakentava lähestymistapa oli, on hyvä se, joka teillä on, ja minun yksikköni tekee työtä yötä päivää tämän saavuttamiseksi meillä on todellakin ankara puolivuotiskausi tässä edessä. Ja me teemme parhaamme, jotta me saamme sopimuksen. Tämä on ainoa tapa, jolla tulosta saadaan syntymään. Erityisesti monivuotinen eh, rahoituskehys ja nämä asetukset, niin, niin kohesiopolitiikka ja MFF ovat nykyisissä poliittisissa eh, yhteyksissä tärkeitä, mutta noin jär, järkeillä ajatellen, niin olisin halunnut MFFn jo pöydällemme, mutta poliittinen todellisuus on mitä on. Tämä aika velvoittaa meidät tekemään työtä kovasti. Sitten tästä seuraavasta kaudesta. Me saamme heinäkuun loppuun mennessä neuvostolta eh, ohjeet, jotta saisimme lopullisen sopimuksen syntymään. No nyt minä luulen, että minä vastasin kaikkiin kysymyksiin. Ei, anteeksi, tämä makroalueellinen strategia, Maria. makroaluestrategiat. Näissä on onnistuttu kyllä, mutta täytyy myöntää, että tällä sektorilla aina ei ole ollut tehokkuus huipussaan. Muut aluepolitiikan välineet on otettu käyttöön tämän sijasta. Minun henkilökohtainen näkemykseni asiasta on, että meidän ei pitäisi ladata eh, liioilla väline, liikoja välineitä tiettyyn politiikan tekemiseen. Se on parempi, että, että se on, kaikki on tehokasta ja onkin hyvä, että me jaamme nämä resurssimme moneen osaan. Mitä tulee makroalueen strategioihin, ne ovat, ne ovat hyvin tärkeä instrumentti, koska tällaista on ollut jo hyvin kauan käytöstä. Täytyy teidän kuitenkin ymmärtää, että Itämeren strategia on meille kaikkein tärkein. Ja kun katsotaan uudistettua aikataulua, joka on aika kauan sitten laadittu, niin Itämeren alueen strategia pitäisi tämän puolis, puolivuotiskauden aikana uudistaa. Se nyt sattuu tähän Liettuan kaudelle, mutta se ei ole mikään tapa meidän vaikutusvaltaamme lisätä. Tämä vain sattumaan. Tämä ei tietenkään sulje ulkopuolelle sitä, että kun Itämeren alueen strategiaa arvioidaan, että siinä käsitellään laajemmin näitä makroaluestrategioita, joita meillä on aika monta. Uskon, että pystymme tarkastelemaan tuloksia, mutta myöskin hyvin selkeästi osoittamaan, missä alueet, joissa kokemusta puuttuu, ja osoittamaan, minkälaista työtä tarvitaan, jotta nämä puutteet saadaan korjattua. Mutta nyt minä luulen, että tässä oli kaikki vastaukset. Kiitoksia oikein paljon, ministeri. Kiitokset vielä, että tulitte kertomaan meille suunnitelmistanne ja huolenaiheistanne, mitä tulee neuvotteluihin, niin arvostamme todellakin sitoumustamme järjestää kokouksia jo elokuun lopussa ja henkilöstömme varmasti on täällä paikalla tapaamassa. Huomenna tapaamme Dariuksen ja hänen tiiminsä kanssa viimeiseen dialogiin ennen, eh, viimeisen kolmikantaneuvottelun ennen kesälomia ja toivon, että käytämme sitten syyskuun hyväksemme tehokkaasti, jotta saamme asian käsiteltyä ensimmäisessä käsittelyssä ja saamme sen sitten parlamenttiin lopulliseen hyväksyntään. Ja kaikki neuvottelutiimin jäsenet varmasti auttavat työssä jotta näistä auki olevista asioista saadaan vielä päätettyä. Kiitoksia oikein paljon ja oikein paljon onnea puheenjohtajakaudelle. Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues, we continue, so... Hyvät kollegat, me jatkamme, joten älkää poistuko. Thanks and uh, it's yours. Um, uh, as we have Mr. Uh, Imbrasas Imbrasas, uh, jäsen Imbrasas on täällä paikalla, joten voimme ymmärtääkseni, voimmeko siis siirtyä esityslistan kohtaan 16 sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelman 2012-2020 innovatiivisesta terveydenhuoltoa innovatiivista terveydenhuoltoa, eli olkaa hyvä. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, aluksi haluan kiittää osallistumisesta ensimmäiseen keskusteluun sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 2012-2020. Meidän pitää tukea komission tiedonantoa mielestäni, sillä sähköinen terveydenhuolto on yksi tehokkaimmista tavoista hyödyntää ICT-työkaluja terveydenhuoltopalveluissa ja siellä on myös potentiaalia parantaa terveydenhuollon toimintaa. Haluan kiinnittää huomioon kolmeen kohtaan. Ensinnäkin terveyspalvelujen saatavuus, sähköinen terveydenhuolto ja tämä toimintasuunnitelma avaavat mahdollisuuksia parantaa palvelujen saatavuutta, varsinkin kun ajatellaan asukkaiden asuinpaikkaa, sosiaalista asemaa ja niin edelleen. Toinen asia – koskee terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden parantamista. Ne ovat paremmin saatavilla potilaille ja myöskin potilaiden niin sanottu terveyslukutaito paranee. Ja myöskin potilaiden täytyy parantaa digitaalisia taitoja ja tässä jäsenvaltioiden täytyy tehdä suuria ponnistuksia, jotta taataan laajakaista yhteys koko alueella. Paikalliset ja alueelliset instituutiot ovat tärkeässä asemassa tässä sen vuoksi, että ne ovat lähimpänä kansalaisia. Ja haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että kokemus osoittaa, että alueelliset ja paikalliset instituutit ovat jo täytäntöönpanneet sähköisiä terveydenhuoltohankkeita ja sen vuoksi meidän täytyy kannustaa näitä tahoja rahoittamaan sähköisen terveydenhuollon hankkeita ja löytää mahdollisia rahoituskanavia EU-sta. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja odotan innolla teidän ehdotuksianne, tarkistuksianne ja toivon, että yhdessä työskentelemään saamme aikaiseksi asiakirjan, josta on hyötyä kansalaisillemme. Kiitos. Eh, Kiitos jäsenin Brasas. En näe varjoesittelyitä täällä huoneessa. Onko täällä muita, jotka haluaisivat puhua heidän puolestaan? Nikos, oletko varjoesittelijä? Nimesi on täällä listalla. Itse asiassa innovat, innovatiiviset terveyspalvelut ovat hyvin tärkeitä. Nimittäin terveyspalvelut ovat kärsineet eräillä reuna-alueilla, kuten esimerkiksi saarilla. On hyvin vaikeaa potilaiden päästä palveluiden ääreen. Myös eteläin eh, maissa eh, minun kokemukseni mukaan esimerkiksi Kreikassa terveydessä, terveyspalvelut ovat todella huonossa jamassa, paikkoja on suljettu. Ja nyt tulot alenevat ja, ja e, hyvin vaikea on päästä terveyspalveluiden ääreen. Siksi tällaiset verkkopalvelut helpottaisivat ihmisten elämää esimerkiksi pienillä saarilla Kreikassa. Täytyy löytää nyt sopivat välineet, jotta tällaisia investointeja voidaan tehdä. Ne ovat hyvin tärkeitä sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle ja tällä tavalla voidaan poistaa eriarvoisuutta, joka on kasvamaan päin on oleellista, että kaikki kansalaiset saavat terveyspalveluita. Ja tällaiset perusterveyspalvelut eivät ole nykyään kaikkien saavutettavissa, ei pelkästään saarilla, vaan myöskin kaupungeissa tässä asiassa on ongelmia. Me tiedämme, että eräissä maissa nämä verkko palvelut ovat jo käytössä erityisesti pohjoismaissa, mutta nämä Etelä-Euroopan maat, joilla, joihin tämä kriisi on ankarammin iskenyt, niin niille pitäisi tämä järjestää. Täytyy todellakin tehdä jotain, se olisi hyödyllistä. Thank you, so there's no other shadow. Kiitoksia. Muita varjoesittelyitä ei ole paikalla, joten Maria, ole hyvä. Ei, mutta... Kiitos puheenjohtaja. Käytän tilaisuutta, koska sisämarkkinatodellisuudessa minä seuraan tätä sähköisen terveydenhuollon mietintöä. Haluaisin esittää jotakin asioita, asioihin, jotka esitteli lausunnonlaatija tästä, mitä se kaikki liittyy siihen, että Eurooppa ikääntyy ja että on välttämätöntä, että teemme rakenteellisia uudistuksia sen varmistamiseksi, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat kestäviä. Me tiedämme, että terveys on yksi hyvinvointivaltion pilareita, ja täytyy käyttää tilaisuutta, jonka informaatioteknologia ja soveltava kommunikaatio antavat niin, että mahdollista saattaa aikaan toimia ei pelkästään terveydenhuollon Tätä kautta voidaan demokratisoida kansanterveyttä ja viedä sitä sinne, mistä tähän asti ei ollut. Samalla se myöskin mahdollistaa sen, että ne henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta saada hoitoa erityisasiantuntijoilta, voivat tämän tietotekniikan avulla saada tätä apua. Sähköinen terveydenhuolto voi parantaa elämänlaatua ennen kaikkea iäkkäimpien kansalaisten joukossa, mutta on tärkeää kuitenkin tehdä investointeja näihin välineisiin, joita monet potilaat eivät tunne. Ja eivät myöskään monet terveydenhuollon asiantuntijat. Ja tulen tekemään tämän tyyppisiä tarkistuksia, jotta viedään näitä asioita eteenpäin mietinnössä. If, if no other uh, point, I just would like... Jos muita kohtia ei ole tai muita kommentteja ei ole, niin haluaisin kertoa vielä keskustelun, että Euroopan kohesiopolitiikka on jo investoinut vuodesta 2006 e-health-palveluihin ja on paljon projekteja, hankkeita ja ohjelmia eri puolilla Eurooppaa, joiden varaan voidaan myöskin rakentaa, rakentaa ja joiden kokemuksista voimme ottaa opiksi juuri sähköisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ja tällä tavalla helpottaa sitten koko prosessia. Meidän täytyy päättää määräaika tarkistuksille. Ehdottaisin 12. heinäkuuta kello 12. Kiitoksia oikein paljon. Sitten siirrytään Winklerin mietintöön. Kohta 22 esityslistalla. Eli Winklerin mietintö, älykäs erikoistuminen, huippuosaamisen verkottuminen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, strategia, jolla pyritään samaan aikaan älykästä erikoistumista on istutistalla Tulevaisuudessa alueilla täytyy olla alueellinen strategia, jolla saadaan investointeja ja innovaatioita omilla alueillaan, jos ne ylipäätään haluavat saada tukea aluekehitysastosta ylipäätään temaattisella alueella. Yksi, tämä on edellytys. Jos tätä määräystä ei määrätä silloin komissio voi keskeyttää maksut tämä eksante ehdollisuus on ratkaisevan tärkeää taloudellisen laman aikana, jossa me olemme. Ja se mahdollistaa sen, että julkisia ja yksityisiä varoja voidaan investoida järkevästi ja että edistämme innovaatiounionia niin, että koko EUsta tulee innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi. Ajankohta, jolloin olemme työstämässä mietintöille kaikkien ihanteellisiin neuvottelut lainsäädäntöpuitteissa rakentarahastossa ovat vasta päättymässä näillä viikolla. Alueet ovat eri, eri, eri tavoin edenneet siinä, miten mitä ovat valmistautuneet. Ja kumppanuussopimukset, alue, joita alueet tekevät, niin tulee tehdä myöskin operatiiviset ongelmat, joissa ovat operatiiviset on, suunnitelmat, niin täytyy esittää jo itse asiassa komissiolle aluepolitiikan pääosastolla tiedetään jo, mitä on tapahtumassa, joten äh, ei ole mitenkään vahinkoa, tehdä jonkinlainen äh, välitilinpäätös ja katsotaan, miten tätä eksanteerollisuutta on pantu toimeen ja voidaan katsoa, minkälaisia ongelmia kiitos on näytöllä vaan sillä, että jotkin kysymykset ovat vielä avoimia. Se, mitä olen kuullut eri toimijoilta, olen nähnyt eri toimijoiden tapauksessa, näin että olevan. Varmasti voidaan antaa vielä jonkinlaisia vinkkejä siihen, miten strategiaa voidaan kehittää ja kenties vielä esittää parannusehdotuksia tulevaisuutta varten. Perustana on ensimmäisessä ajatusta vaihdossa työasiakirja, jonka olen tehnyt. Ja sanoisin, että se on hyvin laaja ja menee pitemmälle kuin otsikossa on manattu ja siinä on hyvinkin kriittisiä ajatuksia. Komission neuvosto ja me täällä parlamentissa me olemme äskettäin pyrkineet pääsemään sopimukseen siitä, mikä on määritelmä tälle strategialle, mutta haluaisin omin sanoin vielä koota yhteisen, mistä on kysymys. Jokainen alue, sen tulee yhdessä kumppaneiden kanssa, niin tutkimuksessa ja innovoinnissa, ennen kaikkea yritysten osalta analysoida niiden vahvuudet ja heikkoudet ja luoda Tästä oma visio, jossa on joitakin harvoja prioriteetteja, joiden mukaan alue voi vahvistaa omaa innovaatiovahvuuttaan ja myöskin tätä kautta omaa kilpailukykyä, samoin kuin koko EUn kilpailukykyä. Yhtenä painopisteenä voi olla se, miten saadaankaan synergiavaikutuksia käyttäen rakennevaraston varoja tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioihin ja ennen kaikkea horisontti 2020 puitteissa ihan tässä tapauksessa jäsenvaltiot, nämä alueet tässä voivat toimia toisiaan täydentäen. Haluaisin puhua tärkeimmistä tutkintokysymyksistä, joiden kautta olen lähestynyt aihetta, mainita ennen kuin sitten käymme asiassa keskustelua. Ensinnäkin, toim, johtaako tämä edullisuus siihen, että syntyy, että siitä tulee pelkkä muodollinen kysymys, ehkä pysyä jäsenvaltiot itse arvioimaan, komissiohan voi arvioida se, miten jäsenvaltiot ovat toimineet, onko olemassa strategia, mutta tai ainakin katsoa, onko olemassa aikataulu, milloin tämä strategia pannaan toimeen. Tässä on tietty vaara siitä, että pelkästään vain täytetään kaikkein välttämättömimmät ehdot. Joka tapauksessa pitää olla selvää sen, että tällainen ennakkoehto ei ole mikään taikalääke. Se, että tämä on hyvin haastava kysymys alueille, ja jos alueet eivät pysty omista eduistaan eh, lähtien kehittämään tällä strategiaa, vaan tekevät sen pelkkänä pakollisena harjoituksena, se ei tule viemään meitä eteenpäin. Rahatkaan yksin eivät saa olla kannustimena, koska hyvin kehittyneillä alueilla kysymys ei ole edes suurista rahoista. Toinen kysymys, voiko strategia olla menestyksekäs kohdisepoliittinen suunnitelma kaikille alueille, riippumatta siitä, miten innovatiivisia tai pitkälle kehittyneitä ne ovat. Alueilla on hyvin eri tavoin kehittyneet infrastruktuurit, hyvin eri tavoin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, erilainen hallinnollinen kapasiteetti. Ja strategiassa tämä on otettava huomioon. Se, että kopioidaan muiden alueiden suunnitelmia tai jäljennetään niitä, ei ole toimiva tapa toimia. On tehtävä kunnon analyysi, se on välttämätön. Jokainen alue ei voi olla johtava tietojen avainteknologioiden kehittämisessä. Et voi olla sellaisiakin alueita, jotka ovat innovatiivisia soveltaessaan sitä teknologiaa, jota muualla jo on kehitetty. Tärkeää on se, että innovaatio ei välttämättä merkitse sitä, että toimitaan välttämättä korkean teknologian alueella. Myös sellaiset innovaatiot, jotka eivät ole teknologisia, ovat innovaatioita, esimerkiksi palveluiden innovaatiot tai sosiaaliset innovaatiot jotka liittyvät esimerkiksi väestökehitykseen tai terveyteen. Kaikilla alueilla tämä viesti näytä vielä tulleen perille. Miksi yrittäjien keksimisprosessi on niin tärkeä? Onko alhaalta ylös lähestymistapa realistinen? Ovatko toimijat riittävän sitoutuneita? Tämä on myös tärkeä kysymys. Strategian mukaan päätöksentekijät ja alueelliset toimijat niiden tulee vetää kaikki yritykset mukaan saadakseen selville sen, missä ovat yritysten vahvuudet ja heikkoudet ja mitä ovat näkymät tulevaisuutta ajatellen. Tutkimus ja komissio korottavat aina tällaista alhaalta ylös lähestymistapaa. Tämä alhaalta ylös, ei siis päinvastoin kuin ylhäältä alas, on asia, jossa on johon varovaisesti enemmän tai myöhemmin kuitenkin. Poliittiset päättäjät joutuvat tekemään työnsä ja asian luonteeseen kuuluu, että jokainen toimija ole tyytyväinen prioriteetteihin Kuitenkin ajatus sinänsä on oikein. Menneisyyden virheitä ei tule toistaa siinä, ettei toimijoita riittävässä menetä mukaan ja etteikö olisi poliittisesti haluttuja prioriteetteja. Tämän kuka tahansa ymmärtää. Käytännöllinen toimeenpano kuitenkin varmasti on vähemmän yksinkertaista ja näyttää siltä, että siinä on ongelma on, tapa, on uusiutumassa erilaisilla alueilla kaikki seurasimet eivät katso, että olivat mukana riittävästi. Joillakin alueilla toimitaan vanhaan malliin, keskitytään vanhoihin tapoihin. Ja tätä kautta minusta ei päästä rehelliseen itseanalyysiin. Tässä pitäisi hallinnoissa tapahtua uudelleen ajattelua, tarvitaan nykyaikaista, joustavaa asennetta virasto, viran, viranomaisten taholla ja uuden tyyppistä yhteistoimintaa. Ja alueet, joilla hallinto toimii yliopistojen, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa läheisessä yhteistyössä saan, on realistinen mahdollisuus saada aikaan hyvä strategia. Keskeistä tässä on se, että vedetään mukaan yritykset, koska viime kädessä tulo, tuloksen tulee olla sellainen innovaatio, joka on suuntautunut sovellutuksiin. Onko aikahorisontti riittävä strategian luomiseen? Tämä on olennaista. Lyhyessä ajassa on tarkoitus olla uusia strategioita. Tätä kautta saada aikaan perustavanlaatuinen itseanalyysi on tärkeää, vetää, tärkeää vetää mukaan sidosryhmät, ja, ja tässä mielessä aika ei ole riittävästi. Itse asiassa kumppanisopimukset, niitä pitäisi jo olla, pitäisi katsoa, ovatko nämä ennakoidot täytettyjä. Tässä mielessä on oikein, että alueet ovat myös vaihtoehtoisesti mahdollisessa tilanteessa voivat esittää komissiolle toimintasuunnitelman, jossa ovat perussuunnitelmat, perustoimet ja aikataulut mukana. Ennakkoehdollisuus kuitenkin täytyy vuoden 2016 mennessä täyttää viimeistään. Tässä komission pitäisi olla nyt valppaana. Monilla alueilla kuitenkin alueilla on jo olemassa innovaatiostrategia monien vuosien, vuosikymmenen ajan on tehty työtä näiden parissa. Alueet, jotka usein mainitaan hyvinä esimerkkeinä, ovat tällaisia. Se osoittaa sen, että tällaisen strategian laatiminen on pitkä prosessi, jolle on varattava riittävästi aikaa. Toisaalta on kiinnittävä huomiota myös siihen, ettei yksinkertaisesti vain voida kierrättää vanhoja strategioita ja toistaa menneisyyden virheitä. Uusi älykkään erikoistumistrategia voi siis johtaa tietyssä mielessä absurdiuteen. Ja viimeinen kysymys. Minkälaisia uhkia painopisteiden asetteluun liittyy? Miten näistä on oikein? Monilla alueilla on vaikeuksia löytää painopisteitä. ne ovat liian laajoja. Vedetään vanhoja klustereita eteenpäin. Toinen kaikkea taloudellisesti vaikeista aikoina keskitytään mielellään moniin aloihin, ei haluta, että yritykset siirtyvät pois, sellaiset yritykset, jotka eivät löydä paikkaa innovaatiostrategiassa. Suurin riski on siinä, että markkinat eivät kehity niin kuin on toivottu. Tällainen markkinaerikoistuminen johtaa siihen, että taloudellinen riski on suuri kullekin alueelle. Hyvin laaja tuki on juuri vaikeina taloudellinen aikoina kuitenkin monissa jäsenvaltioissa ja EU:ssa mahdotonta. Nyt täytyy todellakin erikoistua älykkäästi. Ihan tällaisessa tapauksessa tämä strategiassa tehdään niin, että sellaisiin tuotteisiin tai teknologiaan keskitytään, jotka ovat läheisiä jo olemassa oleviin teknologiin nähtyjä. Tietoa leviää laajemmin, mitä lähemmämpänä toisiaan ovat nämä erilaiset tekniikat ja mitä älykkäämpää tämä erikoistuminen on, se on silloin älykästä, kun tuetaan toimia, jotka ovat eri alarajojen, alojen rajat ylittäviä, ja silloin se myöskin toteutuu alueissa taloudessa. Minun mielestäni alueellisten toimijoiden intensiivinen osallistuminen on jo puolet tuloksesta. Mitä vakavammin keskusteluja käydään, sen pienempi on riski siitä, että viime kädessä epäonnistutaan. Hyvä tietopohja on varmasti hyvin olennainen tekijä tässä näyttäisi olevan edelleen parantamisen varaa. Joka tapauksessa alueella täytyy aina olla mahdollisuus ja rohkeutta myöskin sopeuttaa strategiaansa. Ja tästä syystä on järkevää, ettei ole pelkästään seuraava seurantajärjestelmää suunniteltuna. Ja sitten vielä kysymys. Miten voisi olla EU, muiden EU-tukien vuodesta 2020 rakennehastojen synergiatoimien täytäntöönpano, miltä se voisi näyttää, eikö jos siitä, mitä tarvitaan koordinoitumiseksi voisivat näyttää, miten tutkimuksessa rahoja osalta voisi tapahtua täydennystä, niin että käyttäisiin yksityisiä varoja tai varoja kaikista ohjelmasta. Kaikki toimijat ovat jo vuosi vuosikymmenen ajan pyrkineet äh, tutkimuksen puitoohjelman varoja yhdistämään kohesiopolitiikkaan. Tämän täytyy muuttua. Kohesiopolitiikan kannalta on järkevää tukea, kuten me parlamentissa jo teemme, sitä, että varat osoitetaan innovatiivisille toimi- ja tutkimustoimijoille alueella, jotka tätä kautta voivat rakentaa kapasiteettiaan ennen kaikkea kun on kysymys sellaisista toimijoista, ei ole mitään mahdollisuuksia olla menestyksekäitä horisontti 2020 puitteissa. Kysymys on siitä, että pyritään saman aikaan lisätoimia. Myöskin paremmin kehittyneet alueet, jotka eivät pyri erinomaisuuteen, niidenkin tulisi voida hyötyä tästä muun muassa edistämällä innovaatiolle ystävällistä ympäristöä yrityksille, ennen kaikkea meidän pienille keskuudelle yrityksillemme. Hidasta hiukan, hidasta. Yksityiskohdissaan piru useimmiten piilee. Kysymys on eh, siitä, että mm, mitä on tapahtunut, kun luotiin oikeudellisia puitteita, on hiukan skeptinen sen suhteen, voidaanko saada luotettava laaja tausta tälle asialle ajatellen nimenomaan niitä vaikeuksia, jotka liittyvät sopeutuksiin. Ja sitten lopuksi, sallikaa minun vielä kerran esittää tämä asia hiukan pitempään, jotta keskustelusta tulee yksinkertaisempaa. Se on tärkeää puhua asioista yksityiskohtaisesti ja täsmällisemmin, koska kysymys on siitä, että alueet saisivat riittävästi neuvontaa ja saisivat riittävästi seurantaa. Tätä kautta tulen siihen, kuka on tukemassa alueita. Voisitko olla hitaampi, olet liian nopea. Tämä on siis kysymys siitä, miten annetaan neuvontaa eri alueille, jotka, joiden täytyy tähän osallistua ja joiden tulisi osallistua alueethan luonnollisesti ovat läheisesti yhteydessä komissioon ennen kaikkea aluepolitiikan pääosastoon, ja se vastaa näiden operatiivisten ohjelmien hyväksynnästä ja innovaattisten strategioiden hyväksynnästä yksityistapauksissa. Joten neuvonta ja vast, hankkeiden vastaanotto, suunnitelmien vastaanotto ovat siis samassa paikassa. Miten pitkälti aluepolitiikan pääosasto voi olla ohjaava tekijä? Saman aikaan myöskin foorumi, jossa käsitellään älykästä erikoistumista, joka on Sevillassa, joka erityisesti luotiin tätä vartoitusta varten, ja jonka avulla alueiden ennen kaikkea tulisi eh, vertaisarvioiden kautta antaa toisilleen neuvontaa. Tämä kuitenkin on, eh, tässä voitaisiin kielteisesti todeta, eh, sellainen tilanne, että pelkästään vain 130 aluetta tähän mennessä on ilmoittautunut näyttää siltä, että monilla alueilla ollaan sitä mieltä, että osallistuminen ei tuo lisäarvoa. Näyttäisikin siltä, että tässä olisi tarvetta valistukseen ja tilanteen parantamiseen. On myöskin varmistettava se, että painopisteiden mukaan on tärkeää, että on yhteyksiä riittävästi myöskin muihin relevantteihin pääosastoihin, kuten tutkimuksen pääosastoon. Miten ulkoinen ulottuvuus, siis yhteistyö eri alueiden, kesken toteutua konkreettisesti. Onko tämä realistista? Ovatko puiteedellytykset riittävät? Miten tämä palapeli kootaan, jossa ovat alueelliset strategiat, niin, että sitä kokonaisuudessaan syntyy kokonaisuus Euroopan unionille? Suurta epävarmuutta näen myöskin alueilla siinä, miten pannaan toimeen ulkoinen ulottuvuus. Alueethan eivät voi pelkästään juuri pelkästään luomaan selkeää toimivaa strategia itselleen, vaan myöskin harjo, pitää mielessään yhteistyön muiden alueiden kanssa. Teorian mukaan alueiden tulisi täydentää toisiaan. Innovaatiovoimaa, kilpailukykyä olisi tarkoitus lisätä koko EUn alueella, mutta viime kädessä vain äh, aluepolitiikan pääosasto on se, joka, jolla on kokonaisnäkemys tilanteesta. Prioriteettien asettaminen alueilla merkitsee nyt sitten sitä, että ei vielä tiedetä, mitä tämä tulee avoimesti näyttämään. Joitakin menestystarinoita jo on, kuten Silicon Europe esimerkiksi, mutta suurissa osassa alueita tällainen ulkoinen ulottuvuus varmaankin on edelleen sellainen, että sitä pitää rakentaa. Tämä on ymmärrettävää, koska alueiden yhteistyö osoittautuu <clears throat> hyvin mutkikkaaksi. Harmonisointi, prosessi oman alueen sisällä jo pelkästään on hyvin mutkikas ja oman alueen rajojen ulkopuolelle mentäessä operatiivisten ohjelmien osalta se tulee olemaan erityisen vaikeaa panna toimeen. Tulevaisuus tulee näyttämään, riittääkö oikeudellinen puite tässä. Joka tapauksessa tässä nyt on odotettavissa pitkää käynnistymisvaihetta ja sitä, että tavoite on kaukana. Joka tapauksessa Euroopan alueellisen yhteistyön tavoite tältä osalta olisi myöskin rakentamiskelpoinen ja pitäisi saada myöskin huomattavasti suurempi budjetti tätä varten kuin mitä valtionhallitusten päämiehet ovat sopineet ennen kaikkea raja-alueille. Tärkeä ala, kuten äh, äh, liikennesektori, liikennestruktuuri, infrastruktuuri ja matkailu, niistä tehdä säästöjä. Näiden puitteiden osalta voitte jo nähdä, missä minä näen haasteet, olen iloinen jo nyt valmiiksi keskustelusta, jota valiokunnassa tullaan käymään, mutta myöskin keskustelusta käydään komission kanssa. Rova Repelt, joka on paikalla hänen kanssaan, ja haluankin kiittää teitä myös tarkkaavaisuudestanne. Thank you very much. I would like to say that... Kiitoksia me emme saaneet poliittisilta ryhmiltä mitään tietoa varjoesittelyistä tässä asiassa. Ja tämä asia on kuitenkin hyvin perustavanlaatuinen meille. Lambert van Nistelrooy. Lambert. Thank you. Thank you very much. Yeah, I'm, I'm really interested in... Kiitoksia. Tämä ensimmäinen askel tässä aloitteessa on erittäin mielenkiintoinen ja olisi olla hyvä tapa tarkastella näitä ensimmäisiä kokemuksia seuraavana vuonna, vuoden seuraavalla kaudella, eli jäsenvaltiolta saadaan sitten palautetta. Ja ehkä voisimme sitten tällaisiin tuloksiin paneutua. Silloin meillä olisi vähemmän kysymyksiä, enemmän vastauksia. Jäsenvaltioiden ehdotukset otettaisiin mukaan kumppanuussopim- tai huomioon kumppanuussopimuksissa – tässä on kysymys Herman Winklerille. Kuinka hän aikoo, on suunnitellut nämä asiat? Jos äänestämme vuoden alkupuolella, niin onko mahdollista saada konkreettista tietoa, konkreettisia näkemyksiä, kuinka edetään todellisuudessa? No sitten vielä täytyisi siis soveltaa avointa lähestymistapaa niin, että otetaan huomioon kaikki aspektit. No joku voi eh, sanoa, että näytä meille todista, kuinka tämä toimii. En tiedä, kenellä tähän on vastaus tai kenellä on vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin. Ne ehkä vastaat niihin itse. Ehkä alueiden komitea osaisi vastata kysymyksiin. Ehkä Euroopan komissio voisi kysymyksesi vastata, tai ehkä me voimme vastata. Haluatko vastauksen kysymyksiin? Se on yksi kysymys. Muutamia huomioita, jotka voisit ehkä ottaa huomioon. On olemassa joitain välineitä, jotka voitaisiin ottaa mukaan, kuten meidän lainsäädäntöehdotuksen Euroopan teknologiainstituutin eh, tulokset. Kyse on samasta välineestä kuin mitä me täällä olemme pohtineet, eli alueet erikoistuvat ja sitten liittyvät tähän eh, klusteriin, erikoistumiseen. Klusteri, joka keskittyy teknologiaan ja innovaatioon, olisi seitsemän tällaista tiimiä, klusteria ja ehkä – nämä voitaisiin jollain tavalla ottaa mukaan. No toinen asia on se, mainitsit ulkoisen ulottuvuuden. On myös mahdollista käyttää eurooppalaisia välineitä. European Research Infrastructure, Euroopan tutkimusinfrastruktuuri on väline, joka on jo olemassa, ja se antaa alueille ja tutkimus- ja innovaatiokeskuksille ja klustereille mahdollisuuden saada oikeudellisen eurooppalaisen statuksen eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Eli voisiko katsoa tätä, tarkastella tätä, kun puhut ulkoisesta ulottuvuudesta, niin kutsut sitä mustaksi laatikoksi. Meidän pitäisi auttaa tätä ulottuvuutta. Ne alueet, jotka haluavat löytää kumppaneita omalta erikoisalaltaan, olipa se autoteollisuus tai nanoteknologia, niin ne voisivat osan toiminnastaan tuoda tähän rakenteeseen, joka on rajat ylittävä ja eurooppalainen. Tämä voisi olla yksi tapa edetä. Voisitko tarkastella tätä mahdollisuutta? No olen myös, olen sitten samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vastata kysymykseen, tähän tietotekniikkaan liittyvän kysymyksen. En tiedä, onko se kohesiopolitiikassa mukana, sillä kohesiopolitiikka, voidaanko siihen ottaa nämä mukaan, en tiedä onko näin, tapahtuuko näin vai ei, ja tämä onkin kysymys esittelijälle. Ehkä esittelijä voisi näihin kysymyksiin pyrkiä löytämään vastauksia. Esititte, esititte oikeita kysymyksiä juuri tällä hetkellä ja ehkä kuulemme myös komissiolta sen huomioita. Nyt olisi hyvä aika parlamentissa tarkastella, mitä tästä tulee, mitä seuraavina kuukausina tapahtuu. Kiitos. Uh, thank you, Nikos Chrysohelos. Kiitos Nikos, seuraava puhe. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι... Kiitos. Tässä nyt on keskustelu, joka on hyvin kiinnostava. Jos me nimittäin haluamme tästä talouden kriisistä ulos, erityisesti Etelä-Euroopassa pitää kehittää uusia ajatuksia ja meidän täytyy investoida innovaatioihin ja uusiin tuotantotapoihin. Mitä tulee teknologiaan ja suuriin yrityksiin, niin sen sijaan, että keskitytään vain yhden maan alueelle, pitäisi hajauttaa tätä. On aluekehitys ja meidän täytyy tuntea kaikki ne edut, joita tietyllä alueella on tai jos alueella on puutteita. Ja pitäisi käyttää näitä etuja sitten hyväksi. Mitä tulee saaristoalueisiin, niin me siellä usein puhutaan heikkouksista ja hankaluuksista, mutta jos me vaihdamme nyt lähestymistapaa, niin nämä asiat voitaisiin muuttaa eduiksi. Saarihan on suljettu ekosysteemi. Siellä voitaisiin kestäviä ekologisia ratkaisuja kehittää. ekosysteemit voisivat olla tällaisia innovatiivisiakin, mutta usein nämä alueet eivät ole osanneet kehittää tutkimusta, joka nimenomaan saisi sykäyksen omista erityispiirteistään. Hyvin suuret erot ovat alueiden välillä, toiset ovat köyhiä, toiset rikkaita ja siellä on mahdollisuus investoida, investoida mm, uusiin innovaatioihin ja toiset alueet sitten vain pyrkivät pärjäämään vanhalla teknologialla. Voidaan esimerkiksi käyttää vanhoja malleja hyväksi vaikkapa jätehuollossa. Sen sijaan, että otetaan käyttöön innovatiivinen menetelmä. Mitä, mitä tällainen tutkimus saaren tasolla tarkoittaisi, jos tulee sinne paikalle joku yritys, joka ehdottaa uutta tapaa jätehuoltoon? No sit sitten, jos se on vaikka puolitoista miljoonaa ja tähän saadaan rahaa, mutta jos ei se millään vastaa sitä tarvetta ja kapasiteettia, joka saarella on ja sen erityispiirteitä. Ehkä olisi jotakin muita tehokkaampia ja paremmin tarkoituksensa soveltuvia menetelmiä. Täytyy miettiä, kuinka näitä alueita voidaan auttaa näitä alueita, jotka ovat jäljessä muita. Ja pitäisi katsoa, miten, nämä, miten suhtaudutaan henkilöstö, henkilöstömäärään. Joillakin alueilla ei ole riittävästi e, käytössä ihmisiä tähän suunnittelutyöhön tai näihin uusien asioiden ympärillä käytävään keskusteluun. Ja sitten joskus päätökset tehdään 10 vuoden, 20 vuoden päästä. Ja, ja voi olla niin, että samoja ehdotuksia tehdään kaudelta toiselle. Ja sitten ei tulekaan otetti, otetuksi huomioon ne uudet, niitä uusia keinoja, joita tässä nyt äänestetään voimaan. Jos ehdotuksia ei hyväksytä yhdellä ohjelmakaudella, niin sitten ne otetaan uudestaan ja niistä taas ehdotetaan. Voi olla, että täällä on tällaisia ehdotuksia, joita on 20 vuotta sitten jo tehty, joten tässä on ongelma, koska eiväthän nämä vanhat ehdotukset vie mitään asiaa eteenpäin. Sitten nämä toimielimiin liittyvät eh, ongelmat. Tutkimuksen hajauttaminen – mutta kuka sellaisia tutkimusprosesseja ja projekteja voi rahoittaa? Mikä tutkimuskeskus voi siis erityisesti suuret alueet, jotka saavat paljon rahaa, niin mitä tapahtuu sitten pienille keskuksille? Pienillä tutkimuskeskuksilla ei ole keinoja ja resursseja ottaa tätä tehtäväkseen. Esimerkiksi biologinen maataloustuotanto, yliopisto, joka tutkii sitä, huolehtii suurista maa, maanviljelyalueista ja keskittyy niihin tutkimuksessaan. Miten käy sitten pienille alueille? Täytyy toimia sillä tavalla, että joku huolehtii näistä pienimmistäkin alueista. Meillä on hyvin paljon jo kertynyt kokemusta kentältä, mutta kuitenkaan tutkimusta ei ole olemassa. Tässä on nyt vaarana, että ne jäädään vähän jumiin tiettyihin hankkeisiin. Se, mitä haluan sanoa, on, että yliopistot ja kansalaisjärjestöt, niiden pitäisi keksiä tällaisia innovatiivisia tekijöitä. Nuoret, jotka ovat esimerkiksi saaneet hyvän koulutuksen, mutta jotka ovat työttöminä, heitä voitaisiin rohkaista. Tässä on nuoret ihmiset kyseessä, joilla on paljon tietoa. Tutkimusohjelmien osalta pitäisi tietää, että kuinka hyödynnetään kaikkea tätä tietoosaamista ja kaikkea sitä, mitä nuorilla on. Tämä olisi talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta hyödyllistä. Tällainen e-health on nuoria ihmisiä, jotka ovat hyviä alalan, kuten esimerkiksi lääkäreitä, mutta heille pitäisi antaa myös tietoa sitten IT käytöstä ja ehkä pitäisi saada sitten rahaa, jotta alueet voisivat erikoistua eikä pitäisi pelkkää BKT-kriteeriä käyttää tähän. Olisi kiinnostavaa kutsua luoksemme kahden suuren alueen edustajat ja sitten taas kahden hyvin pienen periferisen alueen edustajat – niin sellaiset alueet, sellaiset alueet, jotka ovat jääneet jälkeen. Pitää saada järjestelmällistä tietoa alueelta, erityisesti tutkimusalalta. Sillä monilla alueilla ei ole, ole ollenkaan tietoa siitä, minkälaisia välineitä olisi käytössä pitäisi eri alueiden kesken järjestää tapaaminen, jotta itse kukin oppisi tuntemaan toisten alueiden todellisuuden. Synergiaa tarvitaan myös valiokuntien välillä, kuten työllisyysvaliokunnan, ympäristövaliokunnan välille. Tällä tavalla voitaisiin nämä politiikat sopeuttaa toisiinsa. Muitakin asioita tietenkin tulee esiin sitten, kun järjestelmällisesti tehdään työtä. On tärkeää, että innovatiivisia ajatuksia tulee esiin juuri näille alueille, joilla on paljon, jotka ovat paljon jäljessä. Monet alueet edistyvät, mutta hyvin monet ovat jääneet jälkeen, varsinkin näin kriisiaikoina. Thank you, Nikos. I, Kiitoksia, Nikos. Haluaako komissiosta joku käyttää puheenvuoron? Katja, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, aluksi haluan kiittää siitä, että olette ottaneet esille älykkään erikoistumisen ja älykkään erikoistumistrategian. Se on hyvin tärkeä mietintö. Olen iloinen siitä, että kun saimme parlamentilta suurta tukea asetuksen osalta, e, ja otimme tämän mukaan myös, tai olemme pitäneet tämän asian mukana myös neuvotteluissa, kolmikantaneuvotteluissa neuvotteluissa ja että nyt sitten tämä myöskin esiintyy mietinnössä tämä aihe. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja mietintö ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vähän aikaisemmin olisi ehkä ollut parempi, mutta ei varmastikaan ole liian myöhäistä vielä. Tämän vuoden lopulla ensi vuoden alussa – Tämä älykäs erikoistumistrategia ei ole vielä päättynyt, vaan se on oikeastaan lähtemässä liikkeelle. Ja me toivomme, että tämä ei ole vain muodollinen toimenpide, jolla, joka liittyy tähän tarkastukseen, vaan että tästä lähtisi liikkeelle strategian täytäntöönpano kentällä ja että nyt pyrittäisiin laajentamaan toimenpiteitä muihin jäsenvaltioihin ja alueisiin niin, että saataisiin enemmän synergiaetuja pienemmillä valtion budjeteilla, jotka meillä on nyt käytössämme. Eli saataisiin parempaa tehokkuutta aikaiseksi ja yhdistettäisiin puuleihin älykkyyttä ja potentiaalia rajat ylittävästi Euroopassa. Tämä on se haasteemme tällä hetkellä. Tämä on aluekehityspolitiikan yksi osa ja jos vielä voin hieman kritisoida, niin joskus ollaan liian sisäänpäin kääntyneitä lähestymistavassa keskitytään eh, liikaa omiin alueisiin ja omiin, to, oman alueen toimintaohjelmiin ja mihin minun rahani nyt menevät. Jos avaudutaan, ava, avaamme mielemme ulkopuolelle, ja muihin innovaatioratkaisuihin, se olisi myönteistä. Voisin vielä kommentoida muutamaa kohtaa. Ei minulla tietystikään ole kaikkia vastauksia näihin erittäin tärkeisiin kysymyksiin, mutta haluan keskittyä niistä muutamaan. Edellinen puhuja kysyi aivan oikeutetusti, että koskeeko tämä kaikkia alueita vai ainoastaan vaan näitä johtavia, johtavien maiden pientä klubia, jotka johtavat innovaatiota. Tarkoituksena älykkäässä erikoistumistrategiassa on juuri se, että avataan ovet myös alueille, jotka tällä hetkellä eivät ole innovatiivisia. Tai sanotaan, että jotka eivät ole vielä hyödyntäneet innovatiivista potentiaaliaan täysimääräisesti. Kuten sanoit, tässä ei ole kyse ainoastaan teknologisesta innovaatiosta innovaatiosta, vaan kyse on myös luovista tavoista lähestyä vaikeita tilanteita ja saada niistä luotua hyviä ideoita. Rakennerahastot, kuten tiedätte, keskittyvät alueisiin, jotka eivät ole niin pitkälle kehittyneitä, ja me haluamme vahvistaa tätä toimintaa niin, että hyviä ajatuksia löytyisi myöskin näiden alueiden kehittämiseen. Sitten esille tuli kysymys myöskin tietojen, datatietojen saatavuudesta ja horisontti 2020 ja rakennerahastojen välisten synergioiden yhdistämisen vaikeus. No strategiat on aina vaikea, strategiat on aina vaikea kehittää, eikö se ole siitä, että vain istutaan alas ja kirjoitetaan jotain paperille ja olemme tästä hyvin tietoisia. Olemme huomanneet, että yli 2000 aluetta, jotka olisivat ehkä olleet kiinnostuneita osallistumaan älykkääseen erikoistumisfoorumiin ja Sevilan foorumiin. Se on totta, mutta tämä on kuitenkin vapaaehtoista, eli kaikki, tämä on avointa kaikille, kaikki voivat osallistua, emme voi kuitenkaan pakottaa jäsenvaltiota osallistumaan. Ja on mielenkiintoista huomata, että hyvin monet erilaiset alueet ovat innostuneita tästä uudesta politiikasta ja strategiasta. Ja hyvä uutinen on se, että 140 tahoa, jäsenvaltiota, aluetta ja foorumia ovat mukana. Ja sitten yhdeksän jäsenvaltiota on tässä mukana. No mitä tulee sitten saarialueisiin ja vuoristoalueisiin, kaikilla avoimen foorumin ja eli alueet yhdistävän foorumin lisäksi haluamme tarjota mahdollisuuksia tavata ja keskustella politiikoista ja myöskin konkreettisesta työstä ja te, tavata ja keskustella konkreettisista toimista. Olemme myöskin ajatelleet vientiä ja olemme tällä hetkellä jo mm, tehneet monenlaisia vientisopimuksia eri alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa, 18 jäsenvaltiota tässä on mukana, niin että älykäs erikoistuminen prosessi saataisiin etenemään. Lopuksi haluan vielä sanoa, että olen täysin samaa mieltä siitä, että tarvitsemme erilaisia komiteoita, valiokuntia tähän mukaan. Esimerkiksi parlamentissa ITRE mainittiin tuossa aikaisemmin. Tämä on hyvin alat, asia, joka yhdistää eri aloja ja eri toimialoja ja kaikki täytyy saada mukaan. Kiitoksia tästäkin ehdotuksesta siis, kiitos. Kiitoksia tästä ajan tasaistamisesta. Nyt minä en näe tällä kysymyksiä, paitsi Lambert. Aivan lyhyt havainto. Meillä oli kokous kansallisten parlamenttien edustajien kanssa viime vuoden lopulla, oliko se marraskuussa. Eikö olisi hyvä yllätys, mieluisa yllätys antaa heille tietoa tästä uudesta kehitysvaiheesta. Ehkä Winkler voi siis ajatella. Mutta mitä minä olen Marineskun kanssa keskustellut ryhmässämme Romaniasta ja näistä alueista Romaniassa, ne, ne kuuntelivat, kuuntelivat tätä ja ja sanoi, että mitä ihmettä te tästä puhutte, koska kukaan ei meiltä mitään kysynyt. Niin e, kun puhutaan tästä informoinnista, niin ei voida syyttää alueita. Ehkä kansalliset parlamentitkaan eivät tiedä näistä asioista yhtään mitään. Emmekö voisi heidät perehdyttää nyt tähän? No, voin sanoa tähän Lambert, että me olemme tästä aivan yleisestä skeemasta vasta sopineet. Me emme ole mitään alaotsikoita vielä, vielä ajatelleet, mutta tämä tietysti on hyvä ajatus. Ja Herman, sinä saat nyt puheenvuoron. Mikelin kanssa puhumme tästä, että voisimmeko ehkä nopeuttaa tätä prosessia – Täytyy, täytyy nyt keskustella sihteeristön kanssa, että pidetäänkö aikataulusta kiinni vai pitäisikö sitä vähän nopeutta. Onko, onko sinulla haluja puhua tässä lopuksi vielä? Kiitos aivan lyhyesti. Haluan kiittää kollegoja kommenteista ja vinkeistä, myöskin komissiota kommenteista. On totta, että on edelleen paljon avoimia kysymyksiä. Yksi asia on selvä. Voimme vastata niihin vain yhdessä. Vastaukset nimittäin eivät vielä ole käytettävissä tällä hetkellä. Ja jotkut kollegat sanovat, että alueet tarvitsevat kiireellisesti apua ja neuvontaa. On olemassa foorumi, mutta se nyt ei voi olla eh, kaikki voiva yleislääke. Tästä olemme yhtä mieltä. Ehkä yhdessä alueiden komitean kanssa voitaisiin katsoa, että annetaan tällaista apua. Ja Lambert van Nisteroi eh, tässä nyt tarttuu nimenomaan arkaan paikkaan. Riittääkö aika? Voidaanko vielä tehdä jotakin jäsenvaltioiden kanssa asiasta neuvottelemiseksi? Aika tulee olemaan tiukoilla, mutta me saamme tämän aikaiseksi, kun teemme alueelle selväksi, että ne voivat tai niin täytyy ottaa mahdollisuus hyväkseen, että voivat jatkaa tätä strategioiden kirjoittamista, antaa seurantajärjestelmää, korjausjärjestelmää, niin että voidaan mahdollistaa tämä eteenpäin kirjoittaminen, jotenka kehitys, jota on alueella ja koko EU-ssa voitaisiin ottaa huomioon, jos tämä saadaan yhdessä aikaiseksi ja yhdessä huolimmin tästä, niin olen optimistinen suhteen, että tämä tulee onnistumaan, mutta kiitos vielä eri ajatuksista. Thank you very much. We, don't have to... Kiitos. Meidän ei, ei, ei tarvitse tänään päättää mistään. Tämä oli vain työ asiakirja. Me katsomme sitten lausuntoluonnosta ja päätämme sen jälkeen, nopeutetaanko, nopeutetaanko menettelyä vai ei. Tämä tuli nyt valmiiksi tämä kokous, mutta tässä nyt on vielä jäljellä koordinaattoreiden kokous. Ehkä assistentit voisivat täällä <laughs> identifioida kukaan paikalla, muuten minä soitan poliisin. Kiitos ja huomenna jatkamme valiokunnan kokousta kello yhdeksän.